Cari colleghi. Hyvät kollegat. Valitettavasti jälleen kerran meidän on istuntomme aluksi muistettava eh, kansainvälisen terrorismin viattomia uhreja. Tästä on tulossa hyvin surullinen tapa.